Istunto alkaa. Signori deputati. Arvoisat jäsenet, eilen Britannian parlamentti otti suurella enemmistöllä kantaa sitä sopimusta vastaan, josta olemme viimeisen kahden vuoden aikana neuvotelleet EUn kanssa. Me panemme äänestystuloksen merkille ja kunnioitamme tulosta, koska tämä on ilmaus poliittisten voimien enemmistön kannasta parlamentin alahuoneessa. Tämä äänestystulos on kuitenkin tulkittava oikein. Eri tahot ovat nyt äänestäneet sopimusta vastaan, mutta Tämä on nähtävä siinä valossa, että jotkut ovat vastustaneet niin sanottua varajärjestelyä, toiset taas ovat vastustaneet sitä, että Britannia olisi jatkossakin mukana EU:ssa esimerkiksi tulliunionin muodossa. Mutta nyt me emme ole kuitenkaan vielä tässä sopimuksettomassa näkymässä. Eli tämänkään hypoteesin tukena ei ole enemmistöä. Britannian parlamentti on oikeastaan nyt siinä tilanteessa, että toiset vastustavat sopimusta ja toiset taas vastustavat sitä, että erottaisiin unionista ilman sopimusta, mutta ei ole mitään ikään kuin myönteistä enemmistöä näin mahdollisimman nopeasti tulisi ryhtyä työstämään yhteistä ratkaisua, jota enemmistö voisi tukea. Ja me odotamme nyt tietoa siitä, miten Britannian hallitus aikoo asiassa edetä. Me omalta osaltamme olemme valmiita olemaan kunnianhimoisia ja luomaan suhteitamme jatkossakin yhdistyneeseen kuningaskuntaan jos Britannian hallitus haluaa olla tässä työssä mukana ja määritellä ne ehdottomat rajat, joita se ei ole valmis ylittämään. Euroopan parlamentti ja pääneuvottelija Michel Barnier, joka on älykkäästi, maltillisesti johtanut neuvotteluja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, auttaa tästä, tässä työssä. mahdollista on, että edessämme on sopimukseton ero ja tämä totta kai äh, johtaa meidät pohtimaan asiaa vakavasti. Meidän on myös valmistauduttava, jotta voimme valmistautua myös siihen näkymään, että ero tapahtuu ilman sopimusta. Katson, että on oikein, ja tämä on myös Euroopan parlamentin linja, että ennen kaikkea Euroopan unionin kansalaiset, jotka elävät yhdistyneessä kuningaskunnassa, saavat varmuuden sekä ne britit, jotka elävät mantereella kansalaiset ennen kaikkea kärsivät epävarmuudesta ja he ovat tärkeimpiä uhreja, jos syntyy sopimukseton ero, hallitsematon ero. Meidän on seurattava hyvin tarkasti myös Irlannin ongelmaa. Me emme voi jättää Irlantia yksin. Meidän on toimittava niin, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välinen raja on joustava raja – ja samanaikaisesti täytyy taata myös terveyteen liittyvät edut, maatalouden edut ja teollisuuden edut Euroopassa. Luonnollisesti eh, meidän on säilytettävä jäsenvaltioiden välinen yhtenäisyys, jonka olemme onnistuneet rakentamaan näiden pitkien ja vaikeiden neuvottelujen aikana. Yhtenäisyys osoittaa, että unioni on vaikeuksien keskellä olemassa ja se pystyy säilyttämään johdonmukaisen poliittisen linjan. Nyt käynnistämme keskustelun neuvoston ja komission julkilausumista aiheena yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU-sta. Neuvoston puheenvuoron käyttää Chot Melania. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, viime marraskuussa Euroopan neuvosto tuki eh, Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytymissopimusta EU-sta. Euroopan neuvosto hyväksyi myös poliittisen julistuksen, jossa asetetaan puitteet tuleville suhteille EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ja siinä jälleen todettiin unionin päättäväinen kanta saada aikaan mahdollisimman läheinen kumppanuussuhde yhdistyneen kuningaskunnan kanssa jatkossa. Tämä tulos ei olisi ollut mahdollista ilman yhtenäisyyden tunnetta, yhteistä pyrkimystä, vastuullisuutta EUn 27 jäsenvaltion kesken, samoin EU-toimielinten kesken. Tänään, kun juuri saimme tietää tuloksen tästä tärkeästä äänestyksestä Westminsterissä. Emme voi muuta kuin pahoitella tällaista lopputulosta. Näin hallitsematon poistuminen tulee yhä todennäköisemmäksi. Tällä, tällaisella skenaariolla tulee olemaan vakavia vaikutuksia meihin kaikkiin, mutta aivan erityisesti itse yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kun puhutaan näihin seurauksiin, varmasti vetoamme saman yhtenäisyyden tarkoituksen vastuullisuuden puolesta jäsenvaltioiden kesken ja toimielinten kesken. Koska tulee valsin ristiriitaisia viestejä Isosta Britannista keskustelun aikana ja sen jälkeen ennen äänestystä kaikilta puolilta poliittista kenttää, niin on hyvin vaikeaa ottaa, saada aikaan, löytää yhtä ainoa selitystä tällaiselle lopputulokselle. Tämä tulos ei tietenkään ole pelin loppu. On todettu selvästi, että sopimuksen uudelleenneuvottelu ei ole mahdollista ja meidän pitää nyt olla valmiita toimimaan sitten, kun brittihallitus on selventänyt, mitä tämä tulos tarkoittaa ratifiointiprosessille yhdistyneessä kuningaskunnassa ja mitkä ovat sitten seuraavat vaiheet. Tällä välin, niin kuin toistuvasti Euroopan neuvosto on todennut komissiolle, par- niin parlamentin ja neuvoston pitää ryhtyä tarvittaviin toimiin. Me edelleen jatkamme ratifiointiprosessia EU:ssa. Tässä mielessä olen iloinen voidessani mainita, että viime viikolla jo neuvosto hyväksyi päätöksensä siitä, että so- allekirjoitetaan sopimus ja hyväksytään päätös sen loppupäätelmistä. Samoin pyydetään parlamentilta suostumusta. Yhdistyneen kuningaskunnan ratifioinnin vastuu edelleen pysyy brittihallituksen käsissä. Me olemme päättäväisiä ja me haluamme edetä, mutta meidän pitäisi tukea brittihallitusta, kun se pyrkii täyttämään oman puolensa ratifiointiprosessista. Lopullinen tulos ajatellen niin ajoitusta kuin sisältöä on vielä kaukana varmasta. Tämän takia meidän pitää jatkaa valmistelujamme ajatellen kaikkia mahdollisia tuloksia, myös se, että tulee tällainen sopu, sopimukseton lopputulos. Me emme halua tällaista tilannetta, mutta me tulemme siihenkin valmistautumaan kunnolla, jos niin tapahtuisi. Valmistautuminen ja varasuunnitelmat Brexitissä, niihin pitää nyt kiinnittää suurempaa huomiota EU-ssa ja kansallisella tasolla ja tukeutua jo vahvaan aiempaan työhön, jota on tehty. Tämä tietenkin tarkoittaa lisää lainsäädäntötyötä tässä myöhäisessä vaiheessa parlamentin tätä kautta, mutta olemme luottavaisia sen suhteen, että Euroopan parlamentti tulee vastaamaan tähän haasteeseen kaikkien sidosryhmien etujen nimissä. valtio, yhteistyön kautta joka tapauksessa on päättäväinen ja pyrkii avustamaan siinä, että voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ajoissa. Kiitän teitä huomiostanne. La parola ora al Seuraavaksi komission puheenjohtaja Frans Timmermans, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies eilisillan äänestys House of Commonsissa oli aivan selvä. Sopimus on hylätty. Ja nyt meidän pitää löytää tie tästä eteenpäin. Komissio pahoittelee sitä, että sopimus on hylätty. Ja kuten neuvostodustaja totesi täällä, me uskomme, että tämä oli kyllä paras mahdollinen tulos, jota olisi saatu aikaiseksi. Tässä tilanteessa, jos kaksi osapuolta neuvottelee ja pyrkii tukemaan omia etujaan, ja komissiodustaja Michel Barnier teki loistavaa työtä 27 jäsenvaltion puolesta. Ja taas sitten uskomme, että neuvottelujen tulos, joka oli vetosomissomus, oli sellainen, joka olisi mahdollisimman vähän haittaa tekevää. Ja kenenkään pitäisi olla mitenkään tässä epätietoinen. Kyllä Brexit haittaa, se haittaa yhteiskuntaa, myöskin unionia. Ja meillä on velvoite poliitikkoina rajoittaa tätä haittaa – absoluuttiseen minimiin. Ja uskomme, että vetäytymissomuus oli kyllä tällainen, joka vastasi tähän huutoon. Ei meidän pidä spekuloida, että minkälainen Brexit tästä nyt seuraa. Meidän pitää odottaa sitä, mitä tulee tapahtumaan House of Commonsissa, ystävässä kuningaskunnassa, mitä brittihallitus päättää, parlamentti päättää siellä. Ja tästä pitää jatkaa sitten. Mutta meillä on myöskin velvoite, me olemme, että me olemme sitten varautuneita kaikenlaisiin tuloksiin. Myöskin tällainen hallitsematon poistuminen on mahdollinen, jolla saattaa olla huomattavia vaikutuksia sitten yhteen kuningaskunnalle, mutta myöskin Euroopan unionille. Mutta komissio on kyllä varautunut tähän, tulemme reagoimaan kaikkiin mahdollisiin tuloksiin. Kuten neuvoston edustaja totesi, me jatkamme ratifiointiprosessia vetäytymissopimuksen osalta, kuten UK-hallituksen kanssa sovittiin, se on meidän mielestämme edelleenkin paras mahdollinen tulos, jotta voidaan taata hallittu vetäytyminen. Ja siis Luisia siteeraan tässä. Emme voi palata ja muuttaa alkua, mutta voimme aloittaa siitä, missä olemme, muuttaa loppua. Kiitoksia. Ora la parola al capo. Ja nyt toimi elinten pääneuvottelija Michel Barnier, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, että saan puheenvuoron. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Arvoisa ministeri, komissio panee merkille eilisillan alahuoneen äänestystuloksen. Aivan niin kuin ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans totesi, alahuone sai hyvin selkeän enemmistön, joka vastusti sopimusta, josta olemme sopineet marraskuussa neuvoston ja Britin hallituksen kesken ja jonka Euroopan parlamentti on myös hyväksynyt. Nyt on vielä liian varhaista arvioida kaikkia äänestyksen seurauksia. Me olemme aina kunnioittaneet, jatkossakin kunnioitamme parlamentaarista keskustelua yhdistyneessä kuningaskunnassa, enkä ryhdy spekuloimaan eri skenaarioiden suhteen. Se, mitä eilisen äänestystulos osoittaa, on se, että nyt erosopimuksen ratifiointiolosuhteet eivät ole vielä otolliset Lontoossa. Olemme pahoillamme äänestystuloksen takia, aivan niin kuin puheenjohtaja Junckerkin on todennut, ja pahoittelemme tilannetta, joka liittyy siihen hyvin intensiiviseen työhön, jota olemme teidän kanssannakin tehneet Brexitin ohjausryhmän muodossa viimeisen kahden vuoden aikana ja myös brittihallituksen kanssa, brittihallituksen ehdottomien rajojen puitteissa, kun kyse on erosta EU-sta. Todellakin pahoittelemme äänestystulosta, koska olemme rakentaneet tämän erosopimuksen yhdessä, yhdessä brittihallituksen kanssa, aivan objektiiviselta perustalta. Olemme ottaneet huomioon yhteiset vaatimukset, jotta Irlantiin ei synny rajaa. Olemme kunnioittaneet brittien toivetta kunnioittaa tullialuetta, koskemutta ja yhdessä brittihallituksen kanssa olemme kehittäneet äh, tulevien suhteiden puitteet. Haluamme EU:ssa näiden suhteiden olevan mahdollisimman läheiset ja kunnianhimoiset. Ja myös niin läheiset ja kunnianhimoiset kuin äh, brittien äh, asettamat rajat mahdollistavat. Arvoisat jäsenet, kun olen nyt kuunnellut julkisia lausumia tästä äänestystuloksesta Aivan niin kuin puhemieskin muistutti, syyt äänestyskäytökseen ovat olleet hyvin erilaisia. Joskus ristiriitaisia ja päinvastaisiakin syitä on esitetty. Objektiivisesti tämä äänestystulos ei ole myönteisen enemmistön kannan osoitus, joka toisi jonkinlaisen vaihtoehtoisen ratkaisun nyt esille. Ja näin ollen aivan niin kuin Frans Timmermans totesi, brittien viranomaisten on nyt esitettävä arvionsa tästä äänestystuloksesta ja brittihallituksen on sitten ilmaistava, miten se aikoo edetä eteenpäin, jotta 29. maaliskuuta saadaan, saadaan hallittu ero aikaiseksi. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin näin totesi. Arvoisat jäsenet, puhemies, Toisin kuin joskus viime viikkojen aikana ja viime päivän aikana on sanottu, sopimus, johon pääsimme brittihallituksen kanssa, tämä sopimus, joka kattaa lähestulkoon 600 sivua, on hyvä sopimus. Se on luonnollisesti kompromissien tulosta, mutta tämä on paras mahdollinen kompromissi ja me olemme työstäneet sitä objektiiviselta pohjalta. Se tarjoaa meille oikeusvarmuutta ja oikeusvarmuutta kaikkialla, jossa Brexit on luonut epävarmuutta. Kaikki erot ovat tällaisia. Kyse on turvallisuudesta kansalaisille, brittikansalaisille, eurooppalaisille kansalaisille 27 mu- jäsenvaltiossa. Oikeudet taataan pysyvällä tavalla oikeudet, kansalaisten oikeudet ovat olleet meidän ja teidän prioriteettinamme. Ja oikeuksien säilyttäminen on jatkossakin meidän prioriteettimme kaikkien hypoteesien olosuhteissa. Sitten julkiset ja yksityiset hankkeiden toteuttajat, jotka toteuttavat äh, yhteisön budjettia, ovatpa he sitten äh, Britanniassa tai muissa jäsenvaltioissa, niin nämä hankkeet täytyy säilyttää tämän äh, sopimuksen kautta vakaus ja turvallisuus Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Siellähän kovan rajan palaaminen äh, on poissuljettua. Haluamme säilyttää yhtenäismarkkinat, äh, vapaan alueen. Me olemme sitoutuneet kunnioittamaan niin sanottua Belfastin tai pitkän perjantain sopimusta. Hyvät Naiset ja herrat, tästä syystä myös se varajärjestely, josta olemme sopineet äh, yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, sen täytyy pysyä myös uskottavana varajärjestelynä. Äh, varajärjestelyn on pysyttävänä varajärjestelynä ja sen on oltava uskottava sellainen. Myös hallinto ja yritykset tarvitsevat varmuutta. Niillä on oltava siirtymäaika. Muistutan, että ainoa oikeusperusta on erosopimus ja se sisältää äh, siirtymäajan, jonka aikana voidaan sopeutua ja valmistautua. Tämä kompromissi siirtymäkauden avulla antaa meille myös mahdollisuuden neuvotella tulevista suhteistamme poliittisen julistuksen pohjalta. Siitäkinhän me sovimme yhdessä brittihallituksen kanssa. Poliittinen julistus jättää kuitenkin avoimeksi useita vaihtoehtoja ja samanaikaisesti kunnioittaa perusperiaatteitamme. Tietysti kaikkien hypoteesien olosuhteissa muistutan vielä, että erosopimuksen ratifiointi on välttämätöntä. Se on ennakkoehto sille, että saamme keskinäistä luottamusta välillemme, kun ajattelemme tulevia jatkoneuvotteluja, joiden tulisi käsitellä sitten tulevia suhteitamme. No, kun kyse on tulevista suhteista, Luonnollisesti ne ovat tärkeimmät suhteet jatkossa koko mantereen kannalta. Muistutan, että Euroopan parlamentti, teidän parlamenttinne ja neuvosto yksimielisesti on aina sanonut, että jos yhdistynyt kuningaskunta haluaa omia ehdottomia rajojaan vielä muuttaa ja jos se tekee sen päätöksen, että se toimiikin kunnianhimoisemmin niin, että menisi pidemmälle menisi pidemmälle kuin tyytyisi pelkkään vapakauppasopimukseen, niin siinä tapauksessa Euroopan unioni on välittömästi valmis tukemaan tätä kehityssuuntaa ja vastaa siihen myönteisesti. Kun ajatellaan tulevia suhteitamme, niin arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, en puhu pelkästään taloussuhteissa, kauppasuhteista, kauppavaihdosta, joka on äärimmäisen tärkeää työllisyyden ja kasvun kannalta – Puhun myös alakohtaisesta yhteistyöstä, jota eri valiokunnat totta kai pitävät tärkeänä. Kyse on yliopistojen välisestä tutkimuksesta, tutkimusyhteistyöstä, kalastuksesta, joka on äärimmäisen tärkeä ala, liikenne, ilmailu, monet muut alat. Puhun myös poliisiyhteistyöstä, ja oikeusalan yhteistyöstä. Siitä, sitäkin me tarvitsemme Brexitin jälkeen. Ajattelen myös mantereemme vakautta ja turvallisuutta Yhdistynyt kuningaskunta on suuri maa, tärkeä turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Liittolaisemme on jatkossakin kumppanimme myös ulkopolitiikassa, yhteistyössä, kehityspolitiikassa ja puolustuspolitiikassa. Hyvät naiset ja herrat, me olemme tehneet 18 kuukauden aikana yhteistä työtä, joka on kaikissa käännekohdissa validoitu myös brittihallituksen toimesta neuvostossa ja tässä Euroopan parlamentissa niin ikään. Niin kauan kuin tähän umpikujaan Britanniassa tällä hetkellä poliittisesti ei ole löydetty ratkaisua, kun ei ole selkeästi löydetty ratkaisua parlamentaarisen enemmistön kautta, niin me emme voi päästä eteenpäin. Tästä syystä seuraavat vaiheet aivan niin kuin on todettu, on nyt saatava selville brittihallituksen taholta. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, hallittu ero on meidän ehdoton painopisteemme tulevien viikkojen, viikkojen aikana. Mitään äh, skenaariota ei kuitenkaan voi sulkea pois. Me olemme aina halunneet välttää äh, sopimuksettoman eron skenaarion. Nyt elämme 16. tammikuuta. Kymmenen viikon kuluttua olemme jo maaliskuun lopussa. Eli tämä on brittihallituksen valitsema ajankohta. Brittihallitus valitsi tämän ajankohdan äh, ja silloin siitä tulisi kolmas maa. Eli kymmenen viikkoa. Äh, Sopimukset on ero, ei ole koskaan näyttäytynyt näin äh, vääjäämättömänä vaihtoehtona. Tämä ei tietenkään ole meidän suosikkiratkaisumme, mutta siihenkin on valmistauduttava. Sen takia me tehostamme ponnistelujamme, jotta olisimme valmiita tähänkin mahdollisuuteen. Euroopan komissio, kaikki sen yksiköt, komission pääsihteeristö ovat jo useiden kuukausien ajan jäsenvaltioiden kanssa ja myös teidän kanssanne tehneet kovasti työtä. Nyt työtä on vielä nopeutettava yhdessä kaikkien kumppanien ja kaikkien toimijoiden kanssa. Nyt aikataulu on todella tiukka ja on ryhdyttävä hyväksymään hätätoimia, jotta voimme toimia äh, tämän skenaarion mukaisesti puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää teitä luottamuksestanne ja totean, että aivan niin kuin Frans Timmermans totesi, olemme luottavaisia, että meidän yhdessä äh, määrittelemämme kompromissi yhdessä brittihallituksen kanssa on paras mahdollinen kompromissi. Se on tulosta rakentavasta työstämme eh, osapuolten kesken näiden neuvottelujen aikana. Se on myös rakentavan asennoitumisen tulos. Meidän ja minun asenteemme, se tulee olemaan myös jatkossa loppuun saakka. Eh, yhtenäisyys, avoimuus, vuoropuhelu. Nyt eh, brittihallituksen on selkeytettävä sitä, miten brittihallitus aikoo nyt edetä, jotta hallittu ero, jota brittihallitus itse on vaatinut, toteutetaan ja miten brittihallitus aikoo rakentaa kanssamme pysyvää ja uskottavaa kumppanuutta. Kiitos. Monsieur Barnier, moi j'avais anticipé la confiance. Herra Barnier, oli hyvin selvää teidän puheenvuoronne lopuksi, että luottamusta todella löytyy. Haluan kiittää teitä. Istun nyt tässä hyvin lähellä herra Barnier ja toivon todellakin, että löydämme hyvän ratkaisun Brexit-tilanteeseen. Ferhofstadt ja muut parlamentin jäsenet, jotka työstävät tätä kysymystä, tietysti jatkavat myös pohdintoja. Kiitoksia kovasti. Ja sitten puheenvuoroihin. Ensin kansanpuolueen puheenvuoro. Manfred Weber, olkaa hyvä. Puhemies, äh, puhemies Michel, puhe, neuvoston valtio, hyvät kollegat. Neljä lyhyttä kommenttia. Ensimmäinen. Olen ylpeä. Olen ylpeä eurooppalaisena siitä, että kun olen kuullut nämä kommentit kaksi vuotta sitten – Brexitin jälkeen silloin spekuloitiin paljon, että eurooppalainen unioni, siinä on dominovaikutus ja että muutkin lähtevät mukaan. Mutta kun ajatellaan tällä hetkellä, että 27 valtio tällä hetkellä yhtenäisenä ja parlamentti tukee tätä kantaa, me tiedämme, että me haluamme. Eurooppalaiset kansalaiset tietävät tämän yhtenäisyyttä ja voimaa, ja irlantilaiset myöskin tietävät, että heillä on nyt tämä tuki takanaan. Voimme olla ylpeitä siitä, että olemme saavuttaneet viime kuukausina. Kiitoksia Michelle, kiitoksia sinun, sinun sitoumuksesta, kiitoksia myöskin Jean-Claude Junckerille tästä. Toinen kommentti, jonka haluaisin vielä esittää tässä vaiheessa. 28 hallitusta sanoivat kyllä sopimukseen ja vahvistivat tämän sopimuksen. Ja kolme toimielintä totesi kyllä, tämä on hyvä sopimus. Ja nyt yksi parlamentti toteaa ei selkeällä enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että pallo on nyt brittien kentällä ja parlamentin kentällä, ei niinkään hallituksen kentällä. Meidän pitää katsoa näitä brexiteisiä ja niitä, jotka haluavat myös pysyä unionissa. Meidän pitää tarjota jotain, vaikka Kanada Plus jatkaisi jotain, mu- jotain muuta. No kertokahan meille, kertokaa meille, mitä te haluatte saada aikaan. Jos annatte selkeän viestin, niin Eurooppa on kyllä valmis lähtemään tällä hyvällä tiellä. Ja kolmas asia, joka on mainita. Ajatelkaa uudelleen meidän tavoitteitamme. Meillä on vaikea poliittinen tilanne edessämme. Ja aloimme, aloitimme tämän selkeistä periaatteista, siis yhtenäismarkkinoista ja vapaasta liikkuvuudesta. Tästä lähdettiin liikkeelle. Ja onhan tietenkin oikeus päättää täällä mantareilla, missä asuu. Se on suuri unionin saavutus. Ja minä olen ja tulen puolustamaan tätä periaatetta. Mikä tahansa tulos sitten brittiäänestyksessä on, on tuloksena. Ja pyrimme myöskin välttämään tästä rajaa täällä Pohjois-Irlannin rajalla. Ja haluan pitää myöskin kansalaisten oikeudet samalla voimassa. Eikä en, en näe tässä paljon liikkumavaraa, jos edustajat haluat neuvotella uudestaan, haluat pyytää uusia neuvotteluja, niin sitten meilläkin on kyllä oikeus pyytää uusia asioita. Ja avataan sitten lipas niin, että kysytään myöskin muitakin asioita, ei pelkästään brittien ehdotuksia. Eli minun mielestä tällä hetkellä ei ole kyllä varaa neuvotella uudestaan ja kun minä tällä hetkellä liikun ympäri Eurooppaa ehdokkaana, niin en näe ketään Euroopan unionissa, jotka ajattelevat, että tämä brittien lähestymistapa on aika järkevä lähestymistapa. Euroopan unionin ihmiset kertovat minulle usein, että, että siellä on poliittisen kaauksen, taloudellista epävarmuutta. Tämän takia meidän pääviestimme tulevissa vaaleissa on se, että älkää noudattako kansallismiesten voimakkaantoja. On parempi kehittää Euroopan unionia kuin lähteä sieltä pois. Seuraavaksi Roberto Gualtieri ja hän käyttää puheenvuoron SD-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Kahden kuukauden lykkäyksen jälkeen nyt tiedämme brittiparlamentin kannan. Valtava enemmistö äänesti vetäytymissopimusta ja poliittista julistusta vastaan. Tämä on historiallinen tappio Tori-hallituksella ja pääministeri Theresa Maylle. Me tiedämme, nyt, mitä Iso-Britannian hallitus ei halua, mutta 70 päivää ennen eropäivää emme vieläkään tiedä, mitä he haluavat. Parlamentti teki viime viikolla myös selväksi sen, että he eivät hyväksy sopimuksen äh, eroa. Ja se on tervetulta, koska se olisi kaikista pahin tulos kaikkia ajatellen, mutta aivan erityisesti ajatellen se yhdistyntä kuningaskunta. Tänään teemme selväksi sen, että emme aio vesittää tätä vetäytymissopimusta ja kyseenalaista backstop järjestelmän uskottavuutta Pohjois-Irlannin rauhanprosessin suojaaminen, se, että vältetään kova raja ja turvataan sisämarkkinoiden yhtenäisyys, niistä ei neuvotella. Se, että suojellaan EUn ja UK kansalaisten etuja, tämä on ollut meille prioriteettikysymys kautta koko neuvotteluajan, emmekä hyväksy mitään ratkaisua, joka heikentää näitä heikoksia autonomiuudesta järjestyksestä, miten me varmistamme sosiaaliympäristö, verotusstandardimme ja miten noudatamme sitoumuksia, oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino. Mistään näistä ei voida keskustella ja sitä kyseenalaista, kyseenalaistaa, emmekä me halua mitään kahdenkeskisiä so- so- järjestelyjä, jotka eivät hyödytä ketään osapuolia tässä. Yhtenäisyys toimielinten kesken ja täällä parlamentissa ja tuki pääneuvottelemme tulee jatkossakin olevan, olevaan, olemaan meidän vahvin tu- tukemme. Me olemme yhtenäisiä ja tuemme sinua, Michelle. Joten mihin suuntaan tästä eteenpäin? Me tarvitsemme myönteisen enemmistön brittien puolelta ja selkeää suuntaa ja kykyä saada aikaan tuloksia. Eilinen äänestys osoitti selvästi, että tällä hetkellä tämä ei tapahdu. Enemmistö, joka tukee hallitusta, saattaa tänään pitää rivinsä yhdessä, että pysyy vallassa, mutta he ovat osoittaneet, että he eivät voi sopia asioista ja jättävät jälleen kaikkein tärkeimmän kysymyksen, joka maan edessä on. Joko saadaan myönteinen, uskottava enemmistö Brexitin puolesta ja se näkyy sitten parlamentissa, tai sitten teidän täytyy esittää tämä kysymys uudelleen kansaltanne aina pidämme ovet auki läheisemmälle suhteelle EU:ssa, jos UK haluaa muuttaa omia ehdottomia rajalinjojaan. Pysyvä tulliliitto, sisämarkkinajärjestely, ne olivat aina vaihtoehtoina neuvottelupöydällä. Brittihallituksen ehdottomat rajat taas tekivät nämä, nämä mahdottomiksi. Kunnianhimoisempi tuleva suhde olisi myönteistä molemmille osapuolille ja me olemme valmiita ryhtymään tähän rat, äh, täysin noudattaen omia suuntaviivojamme ja omia ehdottomia rajojamme. Olemme aina todenneet aivan selväsanaisesti, että me Kunnioitamme kansanäänestyksen lopputulosta, mutta pidämme Brexitiä historiallisena virheenä, joka jättäisi britti Britit huonompaan tilanteeseen. 50 artiklaa voidaan muuttaa ja jos Iso-Britannian parlamentti ei pysty löytämään uskottavaa tietä eteenpäin, niin ehkä nyt on oikea aika sille, että kansalaiset sanovat oman mielipiteensä uusissa vaaleissa tai uudessa kansanäänestyksessä. Our group meidän ryhmämme, meidän ryhmämme on varma siitä, että jos tarvitaan jotakin muutosta 50, pidennystä 50 artiklaa, että voidaan toteuttaa joku näistä vaihtoehdoista, niin silloin emme vastusta lisäajan antamista, mutta lisäajan antaminen täytyy antaa hyvästä syystä, eikä vain sen takia, että tuhlataan vielä lisää aikaa. Brexit on nyt pattitilanteessa ja pallo on iso britannian kentällä. Sen pitää osoittaa vastuullista johta, johtajuutta ja selkeää visiota, jotta voidaan avata uusia näkymiä ja mahdollisuuksia. Sen pitää nyt navigoida näillä vaikeilla vesillä eteenpäin. Me olemme jatkossakin luottava yhteistyökykyinen kumppani, jotka toimimme Euroopan kansalaisten etujen eteen ja mukaisesti. Seuraavaksi ECR-ryhmän puheenvuoro. Edustaja Kamal, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puhemies. Herra Bernier, Timmermans, arvoisa ministeri, haluan kiittää Bahnieta ja Timmermansia heidän maltillisista puheenvuoroistaan tänä aamuna. Ne olivat hyvin äh, reiluja puheenvuoroja. No, ne, jotka ovat seuranneet tätä keskustelua viimeisten vuosien aikana molemmin puolin kanali, kanalia, neuvottelupöydän molemmilla puolilla on haluttu löytää ratkaisuja näihin vaikeisiin kysymyksiin. ECR-ryhmän johtajana olen kertonut, mitä me vastustamme, mutta olemme tarjonneet myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Me tulon jälkeen näissä suhteissamme minua on hämmästyttänyt se, miten erilaiset näkemykset eri puolilla kanalia vallitsevat. Monet katsovat, että tässä vallitsee 50-luvun poliittisen integraation malli. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa viimeisten 40 vuoden aikana poliittinen luokka on nähnyt EUn kauppa-alueena ei ole niinkään korostettu poliittista integraatiota. Politiikassa usein on kyse näkemyksistä tai miltä asiat näyttävät. Toisaalta nyt puhumme sopimuksesta. EU ei halua ratkaista Britannia erosta, mutta se on todennut, että EUn ulkopuolella ero ei saa näyttää yhtä hyvältä ratkaisulta kuin EUssa mukana olo. EU on neuvotellut tiukan kannan pohjalta, ei pelkästään sen takia, että tämä on hyvä neuvottelijoiden näkökulmasta, mutta on haluttu myös varmistaa, että ratkaisu ei olisi liian houkutteleva muiden mahdollisesti eroharkitsevien näkökulmasta. Jotkut ovat tyytyväisiä siitä, että nämä tavoitteet ovat täyttyneet. Kompromisseja on jouduttu tekemään matkan varrella. Jotkut ovat huolissaan siitä, että vararatkaisu backstop voisi antaa äh, tarpeetonta etua brittipuolelle yhtenäismarkkinoilla. Jotkut taas huolehtivat siitä, että EU voisi sitten estää kauppasopimusten tekemisen jatkossa ja on todettu, todettu, että toivotaan, että eh, varajärjestelyä ei koskaan tarvittaisikaan. Tätä on myös toisteltu täällä. Mutta Westminsterissä sopimuksen vastustajat näkevät asian aivan toisin. Jälleenkin eh, tässäkin kohtaa näkemyksissä tai oikeastaan siltä, miltä asiat näyttävät, on eroja. He katsovat, että nämä velvoitteet voivat sitoa Britannian ikuisesti tulliliittoon. Komission virkamiehet ovat sanoneet eh, tiedotusvälineille, että tulliunioni olisi tulevien suhteiden pohjana. He näkevät tämän sopimustekstin ikään kuin toivomuslistana, jolla ei ole minkäänlaisia juridisia velvoitteita tulevien suhteiden näkökulmasta. He ovat huolissaan siitä, että kun EUn sopimuksessa on tällainen exit-lauseke, niin varajärjestelyssä koetaan, että se onkin ansa ja mahdollisesti ikuinen ansa – Äh, Hotel California, eli sinne voi toki checkautua sisään, mutta koskaan sieltä ei pääse lähtemään. He uskovat myös, että Pohjois-Irlannin unionisteja ei kunnioiteta tässä vararatkaisussa. Täytyy ottaa huomioon sekä unionistien että myös Irlannin yhteisön näkemys, aivan niin kuin pitkän perjantain sopimuksessa todettiin. Eli miksi tällainen vararatkaisu edes tarvitaan, kun Irlannin pääministerihän on sanonut, että kovaa, niin sanottua kovaa rajaa ei Irlantiin synny edes sopimuksettoman eron olosuhteissa. Monet katsovat, että sopimukseton ero on parempi kuin tämä tarjolla oleva sopimus, vaikkakin ovat maltillisia ihmisiä. Nyt sitten eh, työväenpuolue on jo vaatinut luottamusäänestystä, haluaa kumot, eh, kaata hallituksen. Toiset katsovat, että eh, ihmiset ovat äänestäneet fiksusti, mutta eivät aivan ymmärtäneet kuitenkaan, mitä äänestivät kansanäänestyksessä. Ja nyt halutaan sitten häiritä tätä prosessia ja halutaan vaikuttaa lopputulokseen. Olemme tällä hetkellä kriittisessä vaiheessa tässä prosessissa. EU on ollut kärsivällinen, kun pallo on ollut brittipuolella kenttää, mutta vielä joudutaan odottelemaan, ikävä kyllä. Hallituksella on nyt tämä luottamusäänestys edessään ja pääministeri käy puolueiden välisiä neuvotteluja, jotta löydettäisiin sellainen etenemistie, joka saa parlamentin tuen taakse. Nyt EUlla on vaihtoehto. Voi olla tekemättä mitään, valmistautua sopimuksettoman tilaan ja toivoa, että Brexit pysäytetään, tai sitten voidaan käsitellä näitä ilmaistuja huolia. Brittimepeille esimerkiksi voi todeta, että ei ole tarkoitusta pitää Britanniaa ikuisesti tulliliitossa ja tämä äh, backstop on vain tilapäinen ratkaisu te katsotte, että Britannille on tarjottu hyvää sopimusta, aivan niin kuin vuonna 2015, kun David Cameron äh, asian käynnisti, niin pienillä muutoksilla olisi voitu asiaa parantaa. Eli nyt pitäisi auttaa britti pääministeriä, jotta Westminsterissä saataisiin aikaiseksi sopimus. Ei pidä koskaan unohtaa sitä, että kyse on ihmisistä eikä politiikasta. Onpa näkemyksemme mikä tahansa, niin tulevien viikkojen toimintamme vaikuttaa ihmisten työpaikkoihin, talouden kasvuun ja yrityksiin. Junckerin ja tuskin maanantain kirje eh, viittasi lisäjoustoihin. Katsotaan nyt, kun pääministeri palaa asiaan, saammeko tämän joustavuuden aivan konkreettisina ehdotuksina eteenpäin niin, että se voi sitten olla eh, eteenpäin pääsymahdollisuus. Näissä neuvotteluissa täytyy päästä eteenpäin, jotta saamme eh, vilpittömämmän suhteen suhteellemme jatkossa per il gruppo dell'alleanza. Seuraavaksi alderyhmän puheenvuoro, edustaja Ferhostat. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, ollaan ihan rehellisiä. Me toivomme kyllä toisenlaista tulosta, mutta me tiesimme muutama viikko sitten, että tämä on se tulos, mikä nyt on edessämme. Ja jopa veto, vedonlyöntitoimistot ovat olleet niin varmoja, että he ottaneet tästä vetoja tästä aiheesta, koska tiesivät tuloksen etukäteen ja tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Pitää ihan rehellisesti todeta, että nyt ole niin yllättynyt, koska kansanäänestyksen jälkeen Downing Streetin ja Westminsterin ja Whitehallin tapahtumat ovat osoittaneet sen, että, että aina tuli enemmistö vastaan jotain, vaikka unionin jäsenyyttä vastaan, tai sisämarkkinoita vastaan, tai tulliliittoa vastaan, tai ihmisten vapaata liikkuvuutta vastaan – tai Irlannin varajärjestelyä vastaan. Tämä luettelo on kyllä hyvin pitkä. Ja uskon, että tämä, tämän aamupäivän keskustelussa, herra Kamal, kysymys onkin se, että miten tämä tilanne saadaan murtumaan. Ja toivottavasti jos tämä on jonkun vastauksen teidän puheenvuorossanne. Te kuvailitte tilannetta kyllä Brit- Britanniassa, voimme kyllä ymmärtää tämän. Mutta miten tämä tilanne nyt saadaan murtumaan? Miten voidaan välttää se, että ei tule tilannetta, jossa sitten ei sopimusta saada aikaiseksi. Ja varmaankin olette samaa mieltä siitä, että me tarvitaan nyt, nyt nopeasti enemmistö jonkun puolesta alahuoneessa ja brittipolitiikassa. Eli enemmistö brittien tai EUn edun mukaisesti. Ja se voidaan saavuttaa, jos vihdoinkin brittipoliittiset puolueet järjestetään nyt kaikkia poliittisia puolueita, en tarkoita pelkästään konservatiiveja. Jos kaikki poliittiset puolueet pyrkivät asettamaan sitten brittien edun, edun oman poliittisen kapean etunsa edelle, tämä on se avain tähän ongelmaan. Sanotaan tämä toisin. Herra Jeremy Corbyn haluaa pääministeriksi maassa. No on ihan oikeutettua tietenkin. Ja että me ei halua pysyä pääministerinä, tämäkin on tietenkin ihan oikeutettua. Mutta että jos joku haluaa käyttää tilannetta myöskin saakseen Skotlannin ö, riippumattomana, ja jos halutaan myöskin muita asioita ajaa, niin tämä on kaikki oikeutettua, ja kaikillahan on omat asiansa, jota he ajavat. Mutta mikä on vielä tärkeämpää, että, että tämä, tämä tilanne, jos tällä hetkellä on jumissa, joka on aiheuttanut tämän ongelman, niin se pitää ratkaista. Tämä on tavallaan taistelu konservatiivipuolueen sisällä Euroopan unionin kustannuksella. Tämä oli koko keskustelun alku. Mutta tänään ollaan ihan toisessa tilanteessa. Tämä ei ole pelkästään taistelu konservatiivien kesken, vaan koko puolue on ongelmissa ja, ja Britannia ja Britannian tulevaisuus on kyseessä. Kyseessä ei enää ole mikään paaritappelu vaikka. Ja tiedän, että minun tehtäväni on tässä pikku pelkialaisena luennoida teille Briteille, mitä pitää tehdä, mutta minä uskon, mutta minä uskon kyllä, että nyt on aika kertoa brittiystäville, että brittien oman edun mukaisesti on nyt, nyt aloittaa puolueiden yli menevää yhteistyötä, niin kuin me olemme tehneet täällä parlamentissa alusta lähtien. Eli määritellään, mikä on EUn ja UK tulevat suhde ja myöskin määritellään uudestaan nämä ää, tällaiset ehdottomat takarajat. Ja me unionissa voi kertoa teille, että me olemme valmiita syvempään tulevaan suhteeseen ja ehkä syvempään, joka on Michelin irtuksessa tai julistuksessa. Ja jos sitten yli puolueiden saadaan alahuoneessa yhteisymmärrystä, lähdetään syvemmän suhteen suuntaan, niin me olemme kyllä valmiita lähtemään tähän. Ja saadaan tämän aikaiseksi. Mutta kaksi pientä varoitusta kuitenkin, että, että tällaista sopimuksetonta tilannetta ei saisi antaa syntymään. Se aiheuttaa ongelmia brittipolitiikassa, myöskin Euroopan politiikassa. Me tarvitsemme nyt ehkä enemmän aikaa, ja olisi nyt, huo, nyt huonoa lähteä tästä artikla 50 päivämäärää, joka olisi Euroopan vaalien jälkeen, joka sitten vaan aiheuttaisi epävarmuutta. Ja sitten toinen asia koskee kansalaisten etuja, EUn ja UKn kansalaisten etua. Sopimusta ja ei-sopimusta me teemme kaikkemme, jotta voidaan taata heidän oikeutensa erosopimuksessa. Lipe-valiokunnassa me tulemme ottamaan suoraan yhteyttä alahuoneeseen ja sisäministeriön komitean kanssa, jotta voidaan nämä oikeudet taata. Sillä minä uskon, että kansalaiset eivät saa koskaan olla puoluepolitiikan uhreja Brexitin yhteydessä, niin kuin tänä päivänä nyt on nähty. Kiitoksia. Per il gruppo de Verdi. Vihreiden ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Philip Lamberts, olkaa hyvä. Niin. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, se mitä todistimme eilen oli uskomaton koalitio. Siinä oli mukana brittiparlamentin jäseniä jotka massiivisesti äänestivät jotakin vastaan. Tämä jokin on vetäytymissopimus ja kun otetaan huomioon ensinnäkin lailliset rajoitukset, jotka liittyvät pitkän perjantain rauhansopimukseen, siis sehän on todellakin rauhansopimus tai brittihallituksen omat ehdottomat rajalinjat. Ja kyllä, se, että halutaan säilyttää EUn perusta ja yhtenäisyys Tällainen sopimus on ainoa mahdollinen vetäytymissopimus tässä tilanteessa. Täällä Euroopan parlamentissa tiukasti seisomme tämän neuvotellun sopimuksen takana, niin kuin Michel sen äsken esitteli. Sitten toinen asia. Rohkaistun siitä, että muutosesitys, joka tehtiin ja joka oikeastaan loi mahdollisuuden Isolle-Britannialle yksipuolisesti päästä päästä eroon rauhan sopimuksesta, niin se torjuttiin massiivisesti. Olen iloinen siitä, että puolin englannin kanalia halutaan säilyttää pitkän perjantain sopimus, eikä pidä aliarvioida potentiaalia siitä, että mikä tahansa yksipuolinen toiminta pohjois kohdalla voisi jälleen synnyttää väkivaltaa, ja tätä me emme halua. Suuri enemmistö vastustaa ero erosopimusta ja ymmärtääkseni myös monet vastustavat sopimuksetonta Brexitia, mutta tästä ei pidä erehtyä. Sopimukseton skenaario on se, mikä automaattisesti tapahtuu jos mitään enemmistöä ei löydy vaihtoehdon taakse, ja sellainen vaihtoehto todennäköisesti tarvitsisi sitä, että brittiviranomaiset uudelleen pohtivat omia pyrkimyksiään ajatellen, ajatellen tulevia suhteitamme. Jos alahuone on joko, joko haluaa ta, tai, ei, tai ei pysty löytämään tällaista enemmistöä, niin silloin demokraattina uskon, että ainoa vaihtoehto siinä tapauksessa on pyytää brittejä jälleen valitsemaan, haluavatko Brexitia niin kuin on neuvoteltu sekä brittihallituksen toimesta. Ja hyvät kollegat, min, mikäli minä nyt ymmärrän brittiperinteitä, niin fair play on tärkeää ja kohteliaisuus olen nähnyt enemmän kuin riittävästi kaikenlaisia keskeytyksiä brittimepeltä täällä. Ja odottaisin oikeastaan brittimepeltä, että he seisoisivat oman maansa arvojen takana. Ja siksi olenkin ollut niin iloinen yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyydestä iso koska te voitte tuoda niin paljon meidän yhteiseen unioniimme. Niin, siis ainoa vaihtoehto on pal- kääntää, palata takaisin kansallisten parin ja pitää kiinni tästä hallitusta sopimuksesta tai pysyä mukana unionissa. Ja vielä lopuksi, paljon on sanottu, kun on taloudesta, liiketoiminnasta vetoisin molemmin puolin kanalia pitämään mielessä kolme miljoonaa kansalaista iso britannissa ja kaksi miljoonaa brittiä tällä puolella kanalia. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, että heitä pidetään tavallaan panttivankeina tässä kaostilanteessa. Ja tämän pitäisi muistuttaa meitä siitä, että demokratia ja politiikka on ja se pitää jatkossakin pysyä asiana, jolla pyritään varmistamaan ihmisten hyvinvointi. Kiitos. Seuraavaksi GUE-ryhmän puheenvuoro edustaja Martina Andersson, olkaa hyvä. Me tuemme vararatkaisua vähiten haitallisena tapana edetä, mutta sitä ei saa vesittää tai neutella uudestaan. Brittihallitus osoittaa päivittäin halveksuntaa Irlannin kansalaisia kohtaan ja jättää huomiotta pitkän perjantain sopimuksen. Britti hallitus, jota DUP tukee, on aina vastustanut pitkän perjantain sopimusta. Jotkut näkevät Brexitin tapana päästä sopimuksesta eroon. Emme saa koskaan brittiparlamentista myönteistä ratkaisua Irlannin tilanteeseen. Sellaista ei ole koskaan tullut eikä koskaan tulekaan. Westminsterin raivostuttavan sirkuksen vastapainona EU on sitoutunut tukemaan pitkän perjantain sopimusta ja kaikkia sen osia. Yksi tärkeä osa sopimuksessa on tapa edetä tästä sotkusta eteenpäin Irlannin näkökulmasta. Tämä on legitiimiä ja demokraattista. Siinä todetaan, että kun Britannian ulkoministeri katsoo, että on tapahtunut huomattava asennemuutos, niin hän sitten järjestää Irlannin yhtenäisyydestä äh, äänestyksen. Nyt näin on tapahtunut. Terässä meit tämän tietää ja hän on todennut sen julkisesti, aivan niin kuin tietää myös Karen Bradley. Irlannin hallituksen on otettava paremmin huomioon se, mitä neuvoston lausunnossa huhtikuulta 2017 todettiin. Eli todettiin, että kun saadaan demokraattinen äänestystulos aikaiseksi Irlannin yhtenäisyys, yhtenäisyydestä, niin Irlannin pohjoisosa pysyy osana EUta. Irlanti tarvitsee tällä välin varasuunnitelman, jotta voimme pitää kiinni pitkän perjantain sopimuksesta ja sen kaikista osista. Kun valmistaudumme pitämään kansanäänestyksen Irlannin yhtenäisyydestä, niin tämä kuuluu myös osana sopimukseen. Me olemme oikeutettuja siihen, että saamme itse päättää tulevaisuudestamme ilman ulkopuolisten puuttumusta. Näin määrätään myös pitkän perjantain sopimuksessa. Eli meillä on oikeus ottaa kantaa siihen, missä unionissa haluamme olla mukana. James Connollin sanat ovat entistä tärkeämpiä päivä päivältä. Hän sanoi, että brittihallituksella ei ole mitään oikeutusta Irlantiin, ei ole koskaan ollut, eikä sillä tule koskaan sellaista olemaan. Ei minkäänlaista oikeutusta Irlantiin. E Seuraavaksi EFDD-ryhmän puheenvuoro edustaja Farage. Your Excellency. Pani, eh, herra Tiomans. Näitä termejä tässä suurlähettäjät hän käytti, pääministeri, kun hän lähti teille virheen kirjeen teille. Ja ja koko neuvottelu aikana hän on käyttänyt termejä. Huomaan, että 8. joulukuuta lähtien, kun pyrittiin täyttämään tämä parnienin takaraja ja Brysselin byrokraattien takarajat, niin hän lähti neljältä aamulla tapaamaan teitä ja, ja sitten hän sitten allekirjoitti myöskin Irlannin varajärjestelyn ja silloin tämä asia kaatui. Ja tämä on ollut täydellinen epäonnistuminen johtajuudessa. Mutta vielä ehkä enemmän tässä on tärkeää, että hän, hän ei ole, ole oppinut vielä näitä historiallisia oppeja. Että jos annetaan heille pikkusormin, niin tulee tänne paitamaan lisää nämä. Ja näin tapahtui myöskin sodassa ja nyt, nyt tämä näyttää enemmänkin luovutusasiakirjalta ja tämä tapahtui myöskin keiden alahuoneesta äänestyksessä. Hän toivoi, että saa teiltä myönnytyksiä, mutta ilman muuta selvää, että mitä olette tänne että mitään myönnytyksiä ei tule olemaan. Hän on edelleenkin meidän pääministerimme, ja sekin on aika uskomaton saavutus. Jos ajatellaan, olla vähän, vähänkin olla kunnian käsitystä, niin hän olisi luopunut jo tästä tehtävästä. Ja Panie, täällä on jotain, kun todet, että olette nyt hukanneet kaksi vuotta elämästä, niin olen täysin eri mieltä. Te olette saaneet meidät nyt tähän tilanteeseen, jossa halusittekin mennä olevan. Ja tämä huolimatta siitä, että 500 meppiä äänestyöt artikla 50 puolesta – joka tekee aivan selväksi, että kahden vuoden kuluessa, kun, kun on, on neuvoteltu erosopimus, tai sitten me vaan lähdemme. Ja tätä tietenkin takaisin, siis parlamentti tekemä erosopimus. Ja että lähdemme ilman ehtoja 29.3. Mutta hyvä puheenjohtaja totesi, että, että ei mitään tukea ei ole täällä, mutta myöskin todettiin aikaisemmin totesi, myöskin, että Brexitillä ei ole tukea silloin alussa. Huomaatko, että yleinen mielipide muuttuu nopeasti. Ja Timmas totesi, että myöskin tämä aiheuttaa suurta haittaa, jos lähdemme ilman eurosumusta. Jos pitäydymme nyt laissa niin kuin se on, meistä tulee riippumaton itsenäinen maa. Ja mikä hinta on sitten vapaudella, sitä voidaan puhua. Mutta on tietenkin ensimmäinen myöntämään sille, että epäilee, että tämä tapahtuisi. Koska olen tehnyt tehnyt työtä teidän kanssa. Meillä on myöskin herra Blair ja monet muutkin eh, brittiedustajat, jotka käsittelevät Brexit-äänestystä täysin sovittamattomalla tavalla. Sitten myöskin, kuten Irlannissa ja Tanskassakin voidaan laittaa ihmiset äänestämään uudestaan. Ja sitten, että äätkää 50, sitten se, sen takaraja voidaan vielä lisätä. Voi olla, että me olemme seuraavissa Eurooppa-vaaleissakin mukana. Me olemme, olemme siellä, taistelemme siellä. Ja jos sitten tämä kokonaan jatkuu vielä ja meidän pitäisi tehdä toinen kansanäänestys, niin te saata odottaa kyllä suuri yllätys. Me saatamme olla hyvin rentoja, mutta voimme, jos meitä työnnetään liian pitkälle, niin sitten kyllä leijona karjuu. Ja olemme vielä vakaampia siinä, jos meidän pitää toisessa kansanäänestys vielä taistella teitä vastaan. Ja voitamme sen vielä suurella, suuremmalla enemmistöllä. Per il gruppo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 ENF-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Batson. Kiitoksia puhemies. Olemme nähneet kaksi ja puoli vuotta varsinaista poliittista sirkusta. Tämä perustuu täysin väärin perusteisiin, nimittäin että EUsta ei voi lähteä ilman sopimusta. Ei koskaan ollut haluttukaan mitään sopimusta, eikä sellaista tulekaan. Rova May ja hänen lähettilänsä kulkevat Brysselin luontoon väliä, jotta saisivat aikaan vetäytymissopimukset, joita kukaan ei halua jotka haluavat pysyä eu eivät halua sitä, koska he eivät halua ja lähteä, ja jättäjät eivät myöskään oikeastaan jätä EUta, ja nyt tätä on sitten lykätty ja miettiä, missä määrin iso, britannialaiset hyväksyvät kansanäänestyksen tuloksen muutoksen ja tappionsa tätä kautta. En, en, välttämättä ensimmäistä kertaa, nyt on ensimmäistä kertaa herra Westofin kanssa samaa mieltä, miten ratkaistaan tämä pattitilanne? Tarvitsemme enemmistön parlamentissa jonkun puolen puolesta ihan totta, ja kolmen päivän kuluttua Rova Mein täytyy saada aikaa suunnitelma B. No hyvä uutinen on no siinä, että sellainen varasuunta onkin, ja niin sen olisi pitänytkin olla ykkösuunnitelma alun perinkin, ja, ja lähteä EU-sta meidän lakimme mukaisesti ja sitten kertoa teille, miten aiomme kumota ja muuttaa 45 vuotta lainsäädäntöä meidän prioriteettimme mukaisesti ja meidän omassa aikataulussamme. Rova Mein pitäisi välittömästi erota ja luovuttaa valta jollekin, josta voi tulla pääministeri, joka itse asiassa haluaakin lähteä EU-sta. Ja britti parlamentilla on tilaisuus uudelleen pohtia rooliansa, jos se muuttaa kansallisen tuloksen, niin silloin se tuhoaa loputkin luottamuksen demokratian järjestelmäämme, joka ei ole kovinkaan hyvässä jamassa muutenkaan. He voivat tarttua aloitteeseen, he voivat lopettaa ja kysymästä teiltä, miten voimme lähteä ja voisivat alkaa kertoa, miten britit aikovat täältä lähteä. Ja voin kertoa teille, että Briti, Britannian kansa ei koskaan tule antautumaan. La Mr. President. Puhemies, kiitos komission ja neuvoston edustajille puheenvuoroista. Eilen alahuoneessa jäsenet toimivat brittikansalaisten hyväksi ja hylkäsivät erosopimusluonnoksen. Näin he puolustivat unionin integriteettiä, perustuslaillista asemaa Pohjois-Irlannin suhteen, sisämarkkinoita Britanniassa ja oikeuttamme itsenäiseen tulevaisuuteen unionin ulkopuolella. Parlamentissa on nyt jo tänä aamuna epäselvyyttä siitä, mikä on laillinen asema Britanniassa, puhumattakaan artikla 50 pidennyksestä tai uudesta kansanäänestyksestä. Haluan tehdä selväksi sen, että tämä on se oikeudellinen asema, jonka pohjalta jätämme unionin 29. maaliskuuta. Tämä on selkeää lainsäädäntöä. Yksi selvä asia tässä sekamelskassa. No sitten tämä varajärjestely. Eurooppa on uhallut jopa väkivallalla, jos ei saa tahtoaan lävitse. Toistan tässä parlamentissa jälleen kerran, että me DUPssä emme halua kovaa rajaa, mutta Dublinin ja tämän talon ja EUn joustamattomuus, kun ne pitävät kiinni varajärjestelystä, jättää meille oikeastaan vain sopimuksettoman eron vaihtoehtona. Ero sopimuksen äh, tilanne johti väistämättä eiliseen äänestystulokseen. Kaikki osapuolet ovat sanoneet, että missään olosuhteissa kovaa rajaa ei saa syntyä.